rakentaa ja helpottaa sen sijaan, että estetään aktiivisen kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Kiitoksia. Suurkiitokset. Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Seuraava asia esityslistan mukaisesti on suullinen kysymys komissiolle joen ja erityisesti sen alajuoksun alueen tilanteesta – Kysymyksen laatija herra De Castro saa ensimmäiseksi kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Jordan joki on tärkeä ympäristö alue, historiallinen alue ja maanviljelysalue sekä Israelille että Palestiinalle. 1300 kuutiometriä äh, makeaa vettä on tuolla äh, eteläisen Jordanjoen alueella ja suurin osa näistä jokisuistoista tulee kuivumaan. Tämä uhkaa biodiversiteettiä ja estää ihmisiä saamasta makeaa vettä. Tätä Jordanjoen pahaa rappeutumista on käsitelty monissa järjestöissä. Mekin vaadimme, että tähän puuttuvat paitsi hallitukset, myös komissio ja neuvosto ja jäsenmaat. Tarvitaan rahoitusapua, jotta joki saadaan tervehdytetyksi. Tässä tarvitaan kaikkien ryhmien apua, joita kiitenkin tässä yhteistyöstä. Me pyydämme komissiota ottamaan selkeää kantaa tähän projektiin naapurusprojekt, naapuruspolitiikan puitteissa Jordanian, Palestiinan ja Israelin kanssa. Alussa pitäisi <clears throat> laatia yhteinen tutkimus Jordanjoen tilanteesta. Me tiedämme, että vesi on erittäin tärkeä luonnonvara, tavattoman arvokas luonnonvara ja oikeanlaisen veden hallinnoinnin täytyy kunnioittaa yhtäläisesti kaikkia joen varrella asuvia yhteisöjä ja kansoja. Tämä on erittäin tärkeää kestävän kehityksen ja Lähi-idän rauhan kannalta. Me olemme iloisia siitä, että nämä rauhanneuvottelut ovat jälleen käynnistyneet ja myös eh, Jordanjoen tilanne on yksi näiden neuvottelujen hyvin tärkeitä kohtia. Me toivomme aitoa yhteistyötä hallituksen ja alueellisten, paikallisten yhteisöjen välin, välillä ja kaikkien niiden kesken, jotka haluavat pelastaa tämän Jordanjoen alajuoksun, joka on, kuten sanoin, sekä maanviljelyksen että kulttuurin että ympäristön kannalta äärettömän arvokas. Ja sitten komission nimissä komission jäsen Fyyle kolme minuuttia. Uh, Mr. Chairman and honorable members puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta keskustella kriittisestä vesitilanteesta Lähi-idässä. Euroopan unioni pitää vettä suurena huolenaiheena tällä alueella ja olen yhtä lailla huolissani kuin arvoisat parlamentin jäsenet, koska tälle alueelle on leimallista veden niukkuus ja veden laadun huononeminen Nämä kaikki entisestään pahenevat ilmastonmuutoksen vaikutuksen myötä. Me olemme tietoisia siitä, minkälainen vaikutus tällä voi olla alueen ihmisille, ympäristölle ja koko alueen turvallisuudelle. EU on sitä mieltä, että vesi on rauhan kannalta ensisijainen tekijä alueella ja se edellyttää myös alueellista ratkaisua. Kuten varmasti tiedätte, Euroopan unioni on ollut mukana kannustamassa tehokkaisiin toimiin kattavampaan rauhansopimukseen pääsemiseksi israelilaisten ja palestiinalaisten välillä. Ja vesi on siinä yksi viimeisistä ratkaistavista kysymyksistä yhdessä rajakysymysten, Jerusalemin ja turvallisuuskysymysten kanssa. Euroopan unioni tunnustaa, mikä on Jordanin alajuoksun erityistilanne ja että tarvitaan tehokkaampaa vesihallintoa. Me olemme siksi mukana monenlaisessa toiminnassa kansallisella, alueellisella ja näiden välisellä tasolla. Me kannatamme vesiuudistuksia ja sellaisia toimia, jotka kannustavat kestävään vedenkäyttöön. Euroopan unionin naapuruspolitiikka ja muut toimet lisäävät luottamusta aikaansaavia toimia, edistävät rajat ylittävää yhteistyötä ja tuovat yhteen vesialueen jakavat yhteisöt, joilla on yhteiset huolet veden suhteen. Euroopan unionin eh, avulla luodaan kapasiteetteja eri vedenkäyttäjien välille. Veden eh, suhteen kerätään tietoja, jaetaan tietoja käsitellyn jäteveden suhteen eh, otetaan huomioon erilaiset vesiverkostot ja tehokkaat kastelujärjestelmät. Euroopan unionin toimet koskevat sekä veden kysyntää että tarjontaa ja luovat olosuhteet, joiden myötä voidaan saada aikaan yhdennettyä vesivoimavarojen hallintoa vastaisuudessa. Euroopan unioni ei ole yksin näissä ponnisteluissaan. Jäsenvaltiot ja muut tahot toimivat yhtä lailla aktiivisesti ja me koordinoimme toimiamme niiden kanssa, jotta saamme aikaan täydentävyyttä. Suuret kiitokset. Sitten poliittisten ryhmien nimissä ensimmäisenä Rouva Kratsa, EPP nimissä kaksi minuuttia. Niin, Suurkiitokset puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. On erittäin positiivista, että tänä päivänä parlamentissa keskustellaan tästä Jordanjoen alajuoksun tilanteesta. Me olemme tilanneet tästä yksityisiä tutkimuksia, on esitetty vetoomuksia asian puolesta Jordan joki on osa maailmanlaajuista äh, perintöä. Sillä on uskonnollista merkitystä miljoonille ihmisille maailmalla ja sillä on myöskin ekologista ja äh, matkailullista merkitystä alueen asukkaille. Tämän päivän tarkoituksena on ratkaista nämä ongelmat äh, ja ryhtyä suojelemaan tätä jokea. Euroopan unionin toimet, komission jäsen viittasi jo niihin. Olemme keskustelleet niistä jo yhteisen kannan yhteydessä aikaisemmin ja halutaan myöskin saada aikaan alueellista yhteistyötä, jotta nämä alueella asuvat asukkaat lähtevät tähän mukaan ja jotta siellä jaetaan vastuuta tämän joen suojeluksesta. Halutaan myöskin levittää parhaita käytäntöjä. Tämä on tämän niin kutsuttu masterplan, jota Israelille on ehdotettu. On pyydetty parhaiten käytäntöjen ja tietotaidon vaihtamista. Toisin sanoen tämä on tällainen kollektiivinen harjoitus, joka koskee koko aluetta. Lisäksi on tärkeää, että myöskin otetaan huomioon nämä käytännönläheiset vaarat. Tässä ei ole kysymys ainoastaan saastumisesta ja kuivumisesta, vaan myöskin biologisesta monimuotoisuudesta ja siitä, että kuivuminen toteutuu nämä täytyy nimenomaan ottaa käsittelyyn kansainvälisen yhteistyön yhteydessä. On perustettu jo Jordan aluetta varten erityinen työryhmä YKssa Ja tähän yhteistyöhön tulevat osallistumaan ne maat, jotka ovat suorassa yhteydessä Jordanjokeen, siis Israel, Palestiina ja Jordania ja myöskin alueen muut alueet, jos, jotka ovat jollakin tavalla kosketuksessa Jordanjoen kanssa eli tätä vastuuta halutaan jakaa. Ja toivon mukaan tämä asia saa tukea Euroopan parlamentissa ja että me saamme vahvan, yhdenmukaisen, johdonmukaisen äänen Euroopan parlamentissa talon ulkopuolelle saakka. Sitten rouva de Kaiser, sosiaalidemokraattien nimissä kaksi minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Täällä on sanottukin jo, että Kuolleen meren ja joen tilanne on erittäin huolestuttava, sillä jos tilanne ei muutu, niin tämä joki yksinkertaisesti kuivuu. Eli nyt tarvitaan kansainvälistä, kansainvälisiä toimia ja alueellisia toimia tämän tilanteen pysäyttämiseen, koska se johtaisi erittäin suuriin menetyksiin sekä biodiversiteetin, kulttuuriperinnön että myös alueen turvallisuuden ja talouden kannalta. Minä äh, haluaisin nostaa esiin kansalaisjärjestön, joka on tehnyt erittäin merkittävän aloitteen. Se on French of the Earth Middle East, tämä kansalaisjärjestö, joka on siis päättänyt yhdistää kaikki Palestiinan äidit, jotka asuvat tämän joen varrella eri maissa ja yhdessä pohti, heidät koko, koota yhdessä pohtimaan tätä tilannetta nämä, eh, näissä tutkimuksissa, joissa tutkittaisiin erilaisten toimien vaikutuksia, eh, niiden aihealueet ulottuvat kuivakäymälöistä viljelyksiin ja muihin toimiin. Eli tässä on erittäin suuri eh, kirjo erilaisia toimia, joihin voi ryhtyä. Tämä ei ole poliittinen keskustelu, mutta te tiedätte, että aina kun puhutaan vedestä tuolla alueella, kyse on poliittisista asioista. Kaikki sen tietävät, mutta minä toivoisin, että Eurooppa ja komissio ottaisivat oppia ja inspiraatiota tämän raportin erittäin selkeistä johtopäätöksistä ja tekisivät, siinä on erityisesti kohta E, jossa sanotaan, että Israelin siirtokunnat käyttävät vettä liian suuressa määrin. Tämä on aivan totta. Sen, on, sen ovat vahvistaneet sekä Maailmanpankki että Amnesty International. Ja tämä taas vie meidät aivan politiikan ytimeen. Kiitoksia. Kiitos sitten äh, Libelaarin nimissä, liberaalien nimissä Rova arvoisa Kiitoksia puhemies, komission jäsen hyvät kollegat. Euromed ympäristö- ja vesikomitean varapuheenjohtajana olen voinut todeta, mikä on se dramaattinen tilanne, joka Jordanjoen varrella vallitsee. Käytyämme paikan päällä viime helmikuussa. Erikoisraportti, erikoismietintö, jonka tästä laadin, korosti sitä, että kaikki osapuolet ja ennen kaikkea Israel, palestiinalaisviranomaiset ja Jordania, Libanon, Syyria joutuvat löytämään ratkaisun kaikkein polttavimpaan ongelmaan veden tasa-arvoiseen jakoon, joka koskee kaikkia alueella ja myös ympäristön pelastamiseksi tuleville sukupolville. Ensimmäinen seikka, jonka totesin tässä mietinnössäni, on se, että Israelin ja Palestiinan viranomaisten pitää sopia yhdessä niistä tiedoista, jotka koskevat käytössä olevaa vettä ja sen jakamista, ennen kuin voidaan lähteä käymään neuvotteluja, koska molemmat molemmat osapuolet ovat esittäneet aivan eri lukuja toistaiseksi. Yksi meidän tärkeimmistä johtopäätöksistämme oli se, että jotta vesiongelma saataisiin ratkaistua yhteistyöllä, on tarpeen panna täytäntöön suunnitelma yhteisestä hallinnosta, päätöksenteosta niin, että toimitaan tasa-arvoisena ja lähdetään hallinnoimaan vesivaroja alueella yhdessä. Uskon, että meidän mietintömme suositukset ovat sopivia näiden alueiden osalta, joilla Euroopan unionilla on todellista asiantuntemusta ja me voisimme olla mukana aktiivisena toimijana niin, että loisimme pohjaa tulevalle kumppanuudelle näiden osapuolten välillä. Lopuksi haluaisin huomauttaa, että vaikka ponnistellaankin keskustelujen saamiseksi aikaan kokonaisrauhan sopimuksesta, meidän vastuullamme on, ettemme käytä Jordanin laakson tilannetta poliittisiin ja ideologisiin tarkoituksiin. Toivon siis, että tämänpäiväinen keskustelumme tar- tarkoittaa kaikkien alueen osapuolten etua ja saa aikaan puolueettoman tuloksen, jossa unioni on mukana luomassa kestävää ratkaisua. Kiitoksia. Rouva Auken, puolitoista minuuttia vihreiden nimi. Øh, er Kiitos, herra puhemies. Minä olen täysin samaa mieltä kahden edellä puhuneen kanssa ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni sanoakseni, että monet ovat unohtaneet, kuinka mahdotonta on saada aikaiseksi tilanne, jossa myöskin palestinalaiset ottaisivat asiasta vastuuta. Vuoden 67 jälkeen 60, 50 prosenttia länsirannasta. Sieltä löytyy siirtokuntia. Lisäksi 45 prosenttia on varattu luontoreservaateiksi. Eli nämä alueet ovat jääneet kaiken sääntelyn ulkopuolelle. Tämä Jordanjoen kysymys on ajankohtainen koska ei ole, ollut, ei ole saatu mitään todellisia reaktioita. Koko tämä asia on unohdettu ja minun mielestäni tästä tulisi ottaa jotakin opiksi erityisesti palestiinalaiset, heidän on pakko vetää itsensä huomiota. Tämä ongelma täytyy ratkaista. Lisäksi Palestiinan viranomaiset, eh, he eivät voi toimia tällä alueella lainkaan, koska tilanne on se, mikä se on. Eli heillekin täytyy antaa mahdollisuus eh, ottaa vastuuta, sitä vastuuta, joka niille kuuluisikin. Eli meidän tulisi löytää tähän kokonaisvaltainen ratkaisu, jossa otetaan mukaan ei ainoastaan Israel, Syyria ja Jordania, vaan myöskin palestinalaiset. Heitä ei tule muoskaan unohtaa ja heille täytyy antaa mahdollisuus toimia. Kiitos ja sitten herra Tanok, yksi minuutti puhemies, vesi on todellaan herkkä ja ehkä jopa polttava tulenarka aihe Lähi-idässä. Israelin ja palestinalaisviranomaisten korkean tason valtuuskunnat keskustelevat tällä hetkellä vesioikeuksista yhtenä osana kattavaa rauhansopimusta. Kvartetin osatekijänä EU on tukenut kahden valtion ratkaisua alueen rauhan aikaansaamiseksi. Täytyy olla huolellinen, ettei lähdetä antamaan ennakkokuvaa näihin neuvotteluihin, jotka ovat käynnissä Washingtonissa, kuten de Kaiser, jos syytetään syytetään Israelin siirtokuntia Jordanin veden ylikäytöstä, annetaan aivan väärä merkki Israelin kansalaisille demokraattiselle liittolaisellemme EUn asemasta rehellisenä välittäjänä. Kun ajatellaan, että Jordanin veden niukkuus on tärkeä alueellinen kysymys, joka ei koske vain israelilaisia ja palestiinalaisia, Israelin vastustajat räikeästi väärinkäyttävät tätä kysymystä osana kampanjaansa, jolla pyritään leimaamaan juutalaisvaltiota. Me uhkaamme toimia niin, että EU on israelilaisten mielestä kyvytön toimimaan rauhankumppani välittäjänä. Ja sitten viimeisenä vasemmiston nimissä herra Meijer. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tässä ei ole nyt ongelmana se, että rouva Kaiser esittää tietynlaisia arvioita, mutta jos puhutaan Israelin ja Jordanian kuningaskunnan välisestä rauhansopimuksesta vuodelta 1994, Israel lupasi tehdä rajat ylittävää yhteistyötä, jotta Jordanjoki ekologisesti saataisiin pelastetuksi. Tämä oli sopimus, yksi sopimus lisää. Israelin sopimuksen, sopimuksia, jota ei täytetä. Tämä on ongelma Israelin kanssa. Se ei pidä kiinni allekirjoittamistaan sopimuksista. Sen takia tämä 2008 alkanut Jacques Chiracin toimesta tehty aloite on sitäkin tärkeämpi Jordanjoen suisto. Näin saa hankkeen, jota Euroopan unioni tukee ja siksi meidän pitäisikin luoda eräänlainen komitea tai komissio Jordanjoen suistoon kehittämiseksi ja siellä sitten toteutettaisiin yhteistyöpolitiikkoja ja veden suojelupolitiikkoja. Jos 94 sopimusta noudatettaisiin, niin palestiinalaiset eivät joutuisi tämän turva-alueen ulkopuolelle. Ja nyt tällä hetkellä siirtokunnat ovat nimenomaan ovat alueella, joka ei niille kuulu. Ja koska tämä, tämän maan valta, valtaamisen lisäksi käytetään lainvastaisesti vesivaroja ja muita luonnonvaroja, niin tilanne on todella huono. Minä toivon, että vuonna 2012 tai 2011, kun uusia säännöksiä tulee voimaan jätevesien käsittelystä, että silloin Euroopan unioni lähtisi pontevasti toimimaan Jordanjoen suiston tilanteen parantamiseksi. Ja sitten puhujat omissa nimissään. Ensimmäisenä herra kaksi minuuttia dezbaterea de azi asupra puhemies. Tämän päivän keskustelu Jordanjoen tilanteesta on hyvin tärkeä meidän puolueemme ryhmälle. Haluaisin ilmoittaa olevani tyytyväinen kollegamme Rudi Kratsan puheenvuoron. Kuten tiedetään, ympäristöjärjestöt ovat moneen otteeseen varoittaneet Jordanin alueen vakavasta tilanteesta. Tuo joki on kuolemassa. Lehdistöstä on luettavissa, että näistä kriittisistä olosuhteista huolimatta ortodoksi kristittyjä kastetaan edelleen Jordan virrassa – mutta parissa vuodessa koko vesi on häviämässä. Siitä olisi tuhoisat seuraamukset ympäristölle ja kuolleelle merelle. Palestiinalaiset, israelilaiset kärsisivät tästä yhtä lailla. Tästä syntyisi ekologinen katastrofi. Kollegani ovat jo viitanneet asiantilaan, joka edellyttää välitöntä ratkaisua. Jordanjoen tilanne vaatii aivan erityistä yhteistyötä tällä alueella. Meidän on vältettävä tilannetta, jossa vain yksi maa käyttää käytännössä kaikki vesivarat ja tällä tavoin ryöstää vettä naapureiltaan. Jordanjoesta voisi tulla alueella taloudellisessa kehityksessä yhteistyön symboli eikä vain taloudellisen kehityksen ja yhteistyön, vaan myös kulttuurisen yhteistyön ja kehityksen, jos osoitetaan myönteistä tahtoa tähän suuntaan. Tämä on edelleen ratkaisematon kysymys. Kiitokset. Herra de Rossa, puolitoista minuuttia. Uh, thank you very much. Kiitos, herra puhemies. Ehkä voisin ehdottaa herra Tanokille – sanoa hänelle, että ei auta, jos ei katsota näiden aluetta asuttavien henkilöiden tilannetta. Ja he ovat, he eivät ole päässeet vesivaroihin käsiksi, eivät he ole ainoa ongelma, joka liittyy veteen tällä alueella, mutta heillä on tässä roolinsa. Jordan valitettavasti se on menettänyt noin 98 prosenttia tästä vesivirrasta, koska se on johdettu muihin valtioihin, mukaan lukien Israeliin. Tämä on rajat ylittävä joki siihen, sen ympäriltä löytyy neljä valtiota, mukaan lukien länsirannan palestiinalaiset. Ja potentiaalisesti, jos asia hoidetaan oikein ja jos Eurooppa pelaa asianmukaista roolia, niin tämä voitaisiin ratkaista tämä ongelma, jos kannustettaisiin yhteiseen hallintoon, kun kysymys on taloudellisesta, kulttuurillisesta ja uskollisesta voimavarasta tälle alueelle. Eli jos otetaan se kanta tai se linja, jonka te olette omaksuneet, eli äh, Israelit jollakin tavalla tässä hyökätään Israelin kohtaan, niin silloin ei kaikkia tosiasioita ole katsottu tarkkaan, koska tässä on kysymys siitä, että tätä vettä on johdettu muualle. Minun ryhmäni ja mm, sosiaalidemokraattimme järjestimme tilaisuuden, jossa todettiin, että 1,3 miljardia kuutiometriä vettä meni ennen eh, kuolleeseen mereen ja se on vähentynyt huomattavasti ja saattaa olla, että ensi vuoden loppuun mennessä kyseessä on kuollut joki, jos me emme nyt ryhdy toimiin. Rouva Tain, kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, haluaisin ensin vastata kaikkiin niihin moitteisiin, joita on tullut parlamentin ulkopuolelta ja sisäpuolelta liittyen siihen, että nyt on väärä ajankohta tämän teeman käsittelyyn, koska rauhanneuvottelut ovat juuri alkaneet minä itse otin tämän asian esille siinä vaiheessa, kun me emme vielä tienneet, että suorat rauhanneuvottelut jälleen alkavat. Mielestäni tätä temati- olen itse ainakin tätä tematiikkaa pitänyt esille jo 90-luvun alusta ja se on ollut täällä parlamentissa myös esillä olevana teemana. Kyse on siitä, että Jordanjoen alajuoksu täytyy säästää sen ennenaikaiselta kuolemalta. Tällä hetkellä jo, joessa ei ole enää raikasta vettä ollenkaan, se on pelkkää jätevettä ja kaikki tieteilijät ja tutkijat ovat itse asiassa yhtä mieltä siitä, että vuoden kahden sisällä joen alajuoksu tulee olemaan kuollut. Tässä päätöslauselmassa minua hiukan häiritsee se, että Israel, Jordania, Syyria ja Palestiinan autonomia viranomainen ovat kaikki yhtä lailla mukana, kun Jordanjoen alajuoksu on kokonaan C-alueella, toisin sanoen Palestiinan autonomia. Viranomaisilla ei ole minkäännäköistä hallintovaltaa tuohon alueeseen. Palestiinan viranomainen ei voi tuolla alueella tehdä yhtään mitään. Sen takia minusta tässä pitäisi puhua vähän muista maista ja ryhmistä. Tämä on tietysti myös poliittinen teema, jos maa, kuten Israel, 75 prosenttia siitä vedestä, mikä siellä vielä on käyttää ja käytännössä ei jätä ollenkaan palestinalaisille vettä jäljelle, niin silloin tietysti tämä on poliittinen teema. Sopimusasiasta on tehty asia siinä mielessä järjestyksessä, mutta e, silti ei ole edetty. Ja meillä on se konkreettinen ongelma, että palestinalaiset yrittävät yhä uudelleen porata kaivoja, jotka sitten aina tuhotaan, koska Israelin vesiviranomainen on monopoliviranomainen, joka ei ollenkaan anna vettä palestinalaisille, vaan ainoastaan laittomille siirtokunnille. Kilniisen yksi minuutti. Hyvät kollegat, kiitos. Haluaisin aloittaa äh, osoittamalla kunnioitusta tätä äh, ekologien valtuustoa kohtaan, jonka otimme vastaan Brysselissä pari kuukautta sitten. Se on laatinut erinomaisia mietintöjä äh, tilanteesta tällä alueella ja siitä, että Jordanjoki saattaa hävitä. Euroopan unioni myöntää huomattavia voimavaroja Lähi-idän kehitykseen ja sen täytyisi lähteä syvällisemmin mukaan tämän joen pelastamiseen, sellaiseen pelastamiseen, jossa kaikki osapuolet olisivat mukana. Israel, Syyria ja Jordania johdattavat tämän veden virtauksen muualle ja palestiinalaiset saavat vain 5 prosenttia tästä vedestä käyttöönsä. Jordanin, Jordanian laaksossa käytetään kuusi kertaa enemmän vettä kuin palestinaisten keskuudessa pääosin saastuttavaan tehomaatalouteen, jonka tarkoituksena on saada aikaan vietituotteita Eurooppaa varten. Eli tällaisen toiminnan täytyy loppua ja täytyy myöskin loppua se eh, tuhoaminen, kuten tänäkin kesänä tapahtui. Siellä beduinien leirejä ja heidän vesikaivojansa tuhottiin säilyttäminen ja se, että vesi jaetaan tasavertaisella tavalla tällä alueella, sen tulisi olla meille prioriteetti. Äh, Herra David, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Ympäristökatastrofi, josta tänään puhumme, vaikka se ei olekaan EUn alueella, se kuitenkin koskettaa meitä kaikkia. Me puhumme kestävästä kehityksestä ja uskomme siihen. Se on käsite, joka ei tunne uskonnollisia eikä hallinnollisia rajoja. Meillä on nyt yhteinen haaste. Jordanjoki on koko ihmiskunnan yhteinen ongelma, eikä ainoastaan niiden, jotka asuvat joen rannoilla. Think globally, act locally. Ajattele globaalisesti, tee työtä alueellisesti. Tämä on hyvä iskulause tähän. Euroopan unionin täytyy auttaa paikallista toimijoita, jotta saadaan käännetyksi tämä kehitys, jossa Jorrenjoen suisto tuhoutuu ja nyt täytyy kääntää tämä kehitys toisinpäin. Meillä on jo olemassa lainsäädäntökehys ja tarvittavat instrumentit. Meillä on euroerimeri ohjelma ja meillä on Maailmanpankki ja meillä on Euroopan investointipankki. Tämä, minä olen seurannut tätä asiaa hyvin tarkasti. Tämä on ympäristötragedia ja tässä täytyy yhdistää sekä alueelliset että paikalliset voimat Tällä hetkellä päätöslauselmassa on monta tärkeää kohtaa. Ensinnäkin täytyisi luoda komitea, joka hallinnoisi tätä jokisuistoa ja siinä olisi edustajat kaikista niistä maista, jotka käyttävät tätä vettä. Tämä voisi yhdessä kansain käyttää rainioilla saatuja kokemuksia hyväksi. Toinen kohta hyvien käytänteiden levittämiseksi olisi hyvä, että olisi yhteisöprojekteja, joissa olisi mukana israelilaisia, jordanialaisia ja palestiinalaisia ja etenkin sellaisia toimia, joita eh, maan ystävät Lähi-idässä ovat tehneet ja eh, niistä olikin täällä juuri puhetta. Ja viimeiseksi vielä erittäin paljon laajemmalla alueella pitäisi pystyä tekemään yhteistyötä rauhanomaisen rinnakkaiselon hyväksi, josta tämä joki on hyvä esimerkki alueesta, jossa rauhanomainen rinnakkaiselo on tärkeää. Toivomme, että näissä alkaneissa rauhanneuvotteluissa päästään tulokseen ja olemme iloisia siitä, että ne ovat alkaneet. Kiitos. Děkuji za slovo. Sehnalova yksi minuutti. Kolegyně a kolegové. Kiitokset, herra puhemies komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Tämä Jordanjoen ongelma on joka tapauksessa huomattava ekologinen ongelma. Se koskee koko alueen ekologiaa, turvallisuutta, terveyttä. Tämä joki on varsin saastunut ja se johtaa siihen, että vesihuolto alueella on kärsinyt jo pitkäaikaisesti. Kuten jotkut aiemmat puhujat ovat todenneet, vedestä suuri osa käytetään teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin niin, että veden virtaama on vain joitakin miljoonia kuutiometrejä vuosittain enää. Tälle on tehtävä jotakin. Vesi ei saa olla alueen konfliktien aiheuttaja, se voi olla myös yhteistyön osatekijä ja mukana luomassa luottamusta tuolla alueella. Se on tärkeää, kun on yhteinen aihe hoidettavana, on silloin enemmän mahdollisuuksia rauhaan. Benarab Atu, yksi minuutti. Oui, euh, merci, euh, monsieur le président. Kiitos, kiitos herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Jordanjoen hiljattainen kuivuminen on suoraa seurausta siitä draamasta, jota Palestiinan kansa elää. Tässä on kysymys myöskin korkeista poliittisista panoksista, sitä ei tule unohtaa. Maailmanpankki on kertonut meille, että jo kahden vuoden ajan ne puolitoista miljoonaa länsirannan asukkaalla ei ole enää klooria, jolla vettä voitaisiin puhdistaa. 50 prosenttia talouksista niillä ei ollut ennen tammikuun 2009 pommituksia vettä ja mikä tilanne on nyt, voitte vain kuvitella. Myöskin lääkärit ilman jakaa rajoja ovat puhuneet tästä. Yli 90 prosenttia vedestä on käyttökelvotonta joka päivä. 80 miljoonaa litraa vettä päästetään välimereen tältä alueelta. Rouva Ashton vieraili Gaasassa, se on, hän on vierailut Gaasassa useaan otteeseen, se on totta, mutta ei ole vielä löydetty sitä poliittista rohkeutta, jolla pakotettaisiin Israel ottamaan tämä tilanne hoitoon. Tässä on vain haitattu pohjoisalueen, miehitysalueen asukkaita myöskin Israelin tämänhetkinen hallitus ei ole korvansa lotkauttanut meidän pyynnöillenne, vaan siirtoasutus on jatkunut. Tästä puuttuu oikeutta ja ilman oikeutta ei myöskään synny rauhaa. Miss Rabatu? My, my attention was diverted. Niin, Benarab tuu, minun huomioni herpaantui minuutiksi ja te käysit, käytitte sitä hyväksi. Eli pyytäisin teitä pitäytymään puheajoissanne ja se pätee myöskin seuraavaan puhujaan Roa Benovaan. Yksi minuutti. Ako rieka Jordán. Kiitokset puhemies. Tänään me olemme kuulleet Jordanjoesta joesta ja sillä on huomattava ekologinen, taloudellinen ja poliittinen merkityksensä. Siksi se on strateginen joki. Sen käyttö ja sen väärinkäyttö ovat oleellisia kysymyksiä. Väärinkäyttö ei ole hyväksyttävä. Vuodesta 1964 alkaen vettä on johdettu ei pelkästään Israeliin, vaan myös muihin maihin, Syyriaan, Libanoniin, maihin, jotka olemme maininneet. Monet näistä maista ovat tuhonneet joen luonnonsuojelijoiden mukaan ekosysteemi on lähes täysin tuhottu ja sen uudelleen rakentaminen kestäisi vuosisatoja, jollei jopa tuhansia. On totta, että Israel ja naapurimaat eivät kykene pääsemään minkäänlaiseen ratkaisuun joen parantamiseksi ja siksi olen vakuuttunut siitä, että n on puututtava asiaan esimerkiksi ehdollistamalla Lähi-idän kehityshankkeiden eh, avuksi annettu tuki tähän Jordan joen ennallistamiseen. Onko Rova Sarbu paikalla vai ei? Ei. Eli seuraavaksi herra Howitt, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Kilpailu vedestä voi sytyttää tai pahentaa konflikteja. Oli kysymys Kashmirin sulavista jäätiköistä eh, tai esimerkiksi Araljoen tilanteesta tai siitä, että Sudanissa ja Somalissa kilpailevat heimot riitelevät vedestä tai kuten tässä tapauksessa Jordanian alueella yhteistyötä tarvittaisiin ja sillä edesautettaisiin myöskin kenties rauhaa. Tämä joki mainitaan pyhissä kirjoissa. Siellä puhutaan Mooseksen kirjassa ja Eliaksen kirjassa näistä. Myöskin profetta Muhammed on tämän joen maininnut. Josuan kirjassa on, tästä on puhuttu ihmepaikkana, jossa Jeesus käveli vetten päällä. Meidän ei tulisi tarvita uutta ihmettä, jotta tätä vettä voitaisiin suojella näiden kansalaisten etujen nimissä, jotta tulevat sukupolvet voisivat elää kukoistuksen ja rauhan alaisuudessa. Ja sitten menettelyssä ilman puhujalistaa kolme puhujaa, Basescu, Mensu ja Möltser. Onko muita? Jos ei, niin sitten Roa Basescu ensin. Yksi minuutti. Arvoisa puhemies, minä uskon, että päätöslauselta, joka ottaa puolueellisesti kantaa Jordanjoen teemaan, ei välttämättä ole haitallinen Israelin ja Palestiinan rauhanprosessille. Tämä on hyvin herkkä ja arkaluontoinen teema, josta ehkä joskus vielä, jota ehkä joskus pitäisi pohtia myöhemmin, sitten kun rauhanprosessi on saatu päätökseen, jotta me emme vaaranna sitä. Me tarvitsisimme alueellisen rauhan aktin, rauhan dokumentin ja me uskomme, että alueellinen yhteistyö ja yhdentyminen on äärimmäisen tärkeää. Kaikkien joen varrella asuvien kansojen täytyy tehdä yhteistyöstä 61 96 projektista, jotka liittyvät Jordanjokeen, koska mikään niistä kaikki ne koskevat Jordanjokea, mutta yksikään niistä ei koske sen vettä suoraankin. este una Jordanin ongelma on moniulottuvainen. Jordanin joella on historiallinen ja uskonnollinen merkityksensä. Ongelmat, jotka siihen liittyvät, liittyvät toisaalta myös kansalliseen ja kansainväliseen turvallisuuteen. Nämä asiat ovat kytköksissä toisiinsa. Uskon, että tästä keskustelusta saadaan aikaan tuon joen fyysinen pelastus, eikä silloin saada tuomita yhtä tai toista osapuolta ainoana. Minä olen sitä mieltä, että päätöslauselmaesityksen artikla E ei ole suorassa yhteydessä tähän aiheeseen – ja siitä voi seurata sellaisia seuraamuksia, joihin emme ole pyrkineet. Euroopan unioni voi vaikuttaa merkittävästi tämän joen tuhoutumiseen. Euroopan unionin pitäisi ennemminkin lähteä mukaan rauhanponnisteluihin. Kiitoksia. Roa Kaiser haluaa ilmeisesti osallistua tähän menettelyyn ilman puhujalistaa, siis ette halua esittää kysymystä. No hyvä. Herra Möltser, yksi minuutti. President. Arvoisa puhemies, me tiedämme, että Jordanjoen äh, raja äh, sijainti Lähi-idässä tekee siitä erittäin merkittävän. Jordanian pitäisi saada ottaa suurempia vesimääriä. On väitetty, että tämä on vaikuttanut rauhaa edistävästi, mutta asia on juuri päinvastoin. On sanottu, että pelko siitä, että Syyria voisi ottaa näitä vesivaroja, että sen takia Israel ei anna Golan kukkuloita takaisin. Se, kuinka paljon jätevesiä täällä kulkee, on ehkä hinta siitä, jos me otamme huomioon aavikoitumisen. Tilanne lähi todennäköisesti tulee huononemaan. Jotkut Hamas-johtajat puhuvat koko tämän alueen vapauttamisesta, mutta veden puute vaikuttaa vieläkin suurempiin asioihin, sillä tämä vesi virtaa kuolleeseen meren ja se lisää konfliktipotentiaalia tällä alueella, mikä meidän pitäisi ottaa strategioita suunnitellessamme huomioon. Kiitos. Ja vielä kaksi puhujaa, De Kaiser ja Ned Terchova. Kaiser, yksi minuutti. Kiitos puhemies siitä, että voin hieman täsmentää erästä asiaa, jota en äsken onnistunut riittävän vakuuttavasti esittämään mitä tulee veden ylikäyttöön miehitetyillä alueilla, haluaisin viitata tähän raporttiin Euromed edustajakokouksesta. Siinä mainitaan Maailmanpankin raportti, jossa puhutaan Palestiinan vedenkäytöstä ja myöskin Amnesty International järjestön raportti, jossa annetaan tarkat numerotiedot siitä tästä hyväksikäytöstä ja tästä erosta, siis toisin sanoen neljä viisinkertainen suhteessa äh, israelilaisiin. Minun numerotietoni puhuvat yhdestä viiva kuudesta, mutta nämä ovat niitä tietoja, mitä minä sain. Ja sitten Edecheva, yksi minuutti. Herra puhemies, Euroopan unioni on vastuullinen kumppani ja kantaa vastuunsa ulkopolitiikassa. Se on avunantaja lähi hankkeille ja aktiivinen osallistuja rauhanprosessissa. Euroopan parlamentin on noudatettava jonkinlaista strategiaa Jordanian suhteen, koska se on niin merkittävä tällä alueella – Maan ystävät varoitti vasta kuukausi sitten, että koko joki saattaa kuivua jo yhdessä vuodessa. Tällä olisi huomattavat seuraamukset ympäristölle ja koko alueen maisemalle. Tämä on uhka niiden ihmisten elannolle, jotka siellä elävät ottamatta lainkaan huomioon näitä täysin pragmaattisia seikkoja, Jordanjoki on myös merkittävä uskonnollinen symboli. Meidän on löydettävä tasapaino arvojemme ja pragmaattisen lähestymistavan välillä. Meidän on jälleen osoitettava, että meillä on ainutlaatuinen eurooppalainen ratkaisu tämän tyyppisiin ongelmiin. Ja sitten on nimissä komission sen Fyyle. Kiitos puhemies. Kunnianarvoisat jäsenet Rajat ylittävät haasteet vaativat yhteisiä ponnisteluita ja Euroopan parlamentti aivan oikeutetusti on kiinnittänyt huomiota siihen, että tarvitaan yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa tällä alueella. Euroopan unioni kunnioittaa sitä yhteistyön henkeä, jota tarvitaan, jotta näihin vesihaasteisiin vastataan. Ja me myöskin haluaisimme kannustaa siihen, että tämä ongelma ratkaistaan sen alkujuurilla eikä ainoastaan siellä toisessa päässä. Haluaisin lopuksi vahvistaa sen, että Euroopan unioni tulee jatkossakin edesauttamaan sitä, että veden puutetta helpotetaan tällä alueella ja että saadaan alueelle puhdasta vettä ja että se tehdään ympäristöä suojelevalla tavalla ja sillä tavalla, että ihmisille saadaan juomakelpoista vettä. Euroopan unioni tulee tukemaan sellaisia toimia, jotka johtavat siihen, että Jordanin joen tilanne saadaan palautettua ennalleen tulevaisuudessa ja myöskin sitä, että mahdollisesti integroitu hallinnointijärjestelmä koko tälle alueelle saataisiin aikaan, jos kyseenomaisen alueen maat tällaista toivovat. Euroopan unioni tulee myöskin kannustamaan dialogia ja rajat ylittävää yhteistyötä näissä vesiasioissa näiden eri alueen naapureiden välillä. Ja tällä me rakennamme luottamusta alueella tarvitaan valtaisia ponnisteluja ja sitoumuksia myöskin näiltä kumppaneilta itseltään, jotta me tasapainotamme kysynnän ja olemassa olevat voimavarat. Ja tässä kyseeseen eivät, eivät tule ainoastaan hallitukset, vaan myöskin kansalaisyhteiskunnat, kuten Euroopassakin yksilöt, yritykset ja paikallisyhteydet, niiden täytyy kaikkien olla mukana vesivarojen hallinnassa. Tämä on haaste, joka meillä kaikilla on edessämme. Kiitoksia. Kiitokset. Ja nyt sitten on viisi päätöslauselmaa, äh, jotka liittyvät tähän keskusteluun. Keskustelu on päättynyt. Tästä äänestetään huomenna. Ja nyt me keskeytämme istunnon kello 18 saakka ja silloin aloitamme kyselytunnin neuvostolle. Kiitos.